Minusta nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, että voidaan vastata kaikkiin kansalaisten esittämiin kysymyksiin tällä hetkellä. Dank. Paljon kiitoksia. Sitten ää, äh, ää, äh, tästä on äh, päätöslauselma luonnossa P704 ja tämä äänestä tästä äänestetään huomenna kello 12 alkaen. Nyt hyvät kollegat, seuraavana esityslistalla on yhteiskeskustelu palkka- ja palkkiopolitiikasta edustaja McCarthyn, joka koskee kaupankäyntivarastoa uudelleen arvopaperistamista koskevia pääomavaatimuksia. Ja sitten herra, herra Elka Trauin mietintö koskien julkisesti noterattujen yhtiöiden hallinto- ja valvontaelinten jäsenten palkkoja ja palkkioita ensin puheenvuoro kummallekin esittelijälle, joista edustaja McCarthy saa aloittaa. Olkaa hyvä. Put on record my thanks to those who have helped to secure... Kiitoksia. Näin ensinnäkin haluaisin... Bonuses. A very... Tässä aivan erityisesti haluan kiittää talousvaliokunnan varjoesittelijöitä ja edustaja komission jäsentä Barnieria hänen tuestaan ja Espanja puheenjohtajavaltiona heidän äh, sinikkeistä, äh, sinikkeistä yhteistyöstään 12 tuntia kestäneissä äh, kolmikantaneuvotteluissa sopun, sopun löytämiseksi jäsenmaiden ja toimijoiden välillä. Tämä tässä nyt saatu sopimus kuvastaa täysin Baselin sopimusta kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tällainen riskialtis lyhyen aikavälin bonuspolitiikka sisältää sellaisia elementtejä, jotka eivät ole yhteiselle rahoituspolitiikalle eduksi. Kaikkialla Euroopan, Euroopan unionissa on kaiken kaikkiaan 3,9 miljo, mil, biljoona euroa suoraa rahoitusta ja 20, yli 2 biljoonaa saatiin näihin erilaisiin tukitoimiin oh, äh, ohjatuksi Tämä kaikki johtuu pankkien riski, riskaavelista toiminnasta ja samasta, samassa yhteydessä kaikki nämä, nämä saatavat jäävät tänne pankkien tulosta rasittamaan vuosiksi etu, eteenpäin. Tämä on kuvasta nämä tästä, koko kriisiin johtivat siis pankki, pankkijärjestelmässä olevat muutteet, esimerkiksi mitä, mitä, mitä tulee näihin palkkojen ja riskien välin, välisen, riskinoton väliseen suhteettomaan. Tutka, selvitykset ovat osoittaneet, että nämä bonus- ja palkkiopolitiikat ennen kaikkea sitten hyödyttävät itse rahoituslaitosten hyvinvointia. Toivottavasti nyt sitten tästä on otettu opikseen. Ja, ja miksi sitten, jos näin on jos näin on asiana, miksi sitten kesäkuussa edelleen ilmoitettujen tietojen mukaan ainakin Englannissa palkkio ja palkkoihin uhrattavat määrärahat ovat pankeissa kasvaneen? E, ja ne olet yli 10 miljoonan punnan edestä esimerkiksi sellaisia valoja, tai miljardia puntaa, jotka olisi voitu sitten uhrata äh, äh, vakauttamiseen, plus sitten puhumattakaan niistä 50 miljardista punnasta, joka olisi voitu uhrata yksityistalouksien lainottamiseen äh, esimerkiksi asuntolainotuksen ja yksityislainotuksen supistuminen jatkuu. Tässä on tehty selkeitä tulo- ja menoleikkauksia yksityisten ihmisten ja pienyritysten kustannuksella. Että ei voida enää suvaita tällaisen palkki, palkitsemisjärjestelmän jatkamista, joka suosii pelkästään rikkaita pankkeja tämä politiikka on tarkoitettu saada sopimu- täytäntöön ensi, ensi vuoteen 2011 mennessä. Ja tässä on selkeitä, tiukkoja toimia niin pelastettujen pankkien ruotuun saattamiseksi myöskin sitten palkkioiden maksaminen pelkästään käteisenä ja osakkeina yhteensä tiukempaa hallintoa ja valvontaa. Ja sitten tällaisten bonustyyppisten ratkaisujen karsimista niin, että se pankki, joka, pankkiri, joka, pankinjohtaja, joka on vastuussa oman pankkinsa konkurssista, ei enää voi kävellä siitä pois 16 miljoonan kultainen kädenpuristus taskussaan. Ja sitten erityisesti bonuksista, käteisbonuksien määrää rajoitetaan maksetaan, suurin osa palkkioista maksettaisiin tämän mukaan sitten osakkeina ja jaksotettaisiin pitkälle aikavälille, mikä meistä estäisi tällaisen lyhyen aikavälin hyödyn tavoittelun. Me olemme velkaa tämän kansalaisille äänestäjillemme niin, että, että pankki toiminta painottuisi oikean pankkitoimintaan, eikä vain pelkästään oman edun tavoitteluun me eh, joudumme nyt sitten paikkaamaan menetettyä eh, luottamusta eurooppalaiseen pankkijärjestelmään. Kiitos. Nune Kiitoksia. Eh, nyt sitten esittelijä Elke Roy. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissio ja hyvät kollegat. Ensinnäkin näin alkuun haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyötä. Olemme saaneet aikaiseksi hyvin johdonmukaisen paketin Rahoituskriisi on tehnyt selväksi sen, että palkkiojärjestelmä rahoitusalalla on kohdistunut liikaa lyhyen aikavälin voittoihin ja että riskikäyttäytymiseen on kannustettu. Tämän lisäksi on osoittautunut, että hyvin useissa tapauksissa näillä kannustimilla on ollut vain rajallinen vaikutus, eivätkä ne ole johtaneet kyseisten yritysten kestävään kasvuun. Poliittinen sopimus, jota on saatu pääomavaatimuksista ja sitä koskevasta direktiivistä, jonka Eileen McCarthy on valmistellut, on erittäin tärkeä pohja tälle asialle silloin, kun puhutaan bonuksista rahoitussektorilla ja pyritään rajoittamaan varsinkin käteisellä maksettavia korvauksia niin, että bonuksia rajoitetaan ja että bonusten maksua jaksotetaan useammalle vuodelle. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Mietinnössä on ollut esille sen, että tämä ei ole riittävää ja palkkiopolitiikassa täytyy katsoa myös muita kysymyksiä. Niin sanottuja corporate governance-sääntöjä täytyy vahvistaa niin, että kaikki yritykset rahoitusalalla noudattavat niitä mukaan lukien pörssissä listatut yritykset. On myös tärkeää saada aikaiseksi sisäinen ja ulkoinen hyvä valvonta palkkiopolitiikassa ja yrityksellä pitäisi tässä olla palkkiokomitea, joka on riippumaton, joka on vastuussa osakkeen omistajille ja valvojille, niin että nämä saavat kaiken tarpeellisen tiedon. Komitea voisi tehdä yhteistyötä riskikomitean kanssa niin, että saadaan aikaiseksi kunnollinen valvontajärjestelmä. Näin ollen voidaan saada aikaiseksi riippumaton järjestelmä, riippumaton yrityksestä, jota, jota valvotaan ja joka ei ole kytketty yrityksen suorituksiin. Riskivalvonnassa täytyy tarkastella näitä kyseisiä asioita sisäisen prosessin avulla niin, että voidaan tarkastella myös niitä eroja, joita saattaa syntyä operationaalisten yksiköiden ja riskivalvonnan välille bonusten täytyy myöskin heijastella yrityksen taloudellista tilaa, niitä ei saa maksaa noin vain. Ja niille luotu pohja täytyy määritellä etukäteen, kuten myöskin suorituskriteerit. pelkästään kvantitatiiviset määreet eivät saa niitä määrittää, vaan myös laadulliset. Lisäksi on tar- tärkeää, että tarkastellaan kaikkein suurimpia ja pienimpiä palkkioita yrityksessä maksetaan osakkeenomistajalla täytyy olla riittävä tieto tästä asiasta. Ja puolet bonuksista täytyy maksaa osakkeina, vähintään puolet siis. Ja täytyy olla olemassa järjestelmä, jolla nämä bonukset voidaan vetää takaisin, jos yritys ei suoriudu tehtävästään hyvällä. bonuksia myöskään saa maksaa silloin, kun eh, henkilö irtisanotaan silloin, kun irtisanominen johtuu epätyydyttävästä suorituksesta. Osakkeenomistajalla täytyy myöskin olla sanansa sanottavanaan palkkiopolitiikasta. Lisäksi vaadimme sitä, että rakentaa kansainvälinen rakenne, jonka avulla määritellään se, eh, mitä bonuksia, palkkioita ja muuta maksetaan. Me pyydämme Euroopan komissiota jatkamaan työtään ja samanaikaiseksi tiukat perusperiaatteet rahoitussektorille tässä suhteessa näiden asioiden lisäksi, jotka mainitsin. pörssinoteerattujen yritysten kohdalla halutaan ottaa käyttöön sellainen järjestelmä, jossa täysin avoimesti nähdään, mitkä yritykset pitäytyvät sitoumuksissa ja mitkä eivät. Ja näin, hyvä komission jäsen, voimme seurata niitä ehdotuksia, joita te olette julkaissut vihreässä kirjassa, joka koskee aihetta corporate governance. Ja toivottavasti voimme työstää näitä asioita yhdessä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Eh, nyt luovutan, puheen, luovutan puheenvuoron komissiolle. Komissaari Barnier, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet. Nyt me keskustelemme toisesta vastausmahdollisuudesta kriisiin tai mitä voimme oppia palkitsemiskäytänteistä, jotka ovat johtaneet harkitsemattomaan kriisinottoon ja myös hyvin huolimattomaan käyttäytymiseen. Haluaisin kiittää Alan Audin McCarthyä ja Saitil Katrawi apustajanne ja varjoesittelijöitä. He ovat osoittaneet, että parlamentti on sitoutunut puolustamaan terveempää, vakaampaa, vastuullisempaa mark- taloutta ja sellaisia markkinoita, jotka ovat reaalitalouden palveluksessa eikä päinvastoin, siis kansalaisten palveluksessa. Yleisesti ottaen komissio ja varsinkin allekirjoittanut on täysin samaa mieltä. Minä aivan kuulemistilaisuudestani alkaen sitoutunut siihen, että me mietimme kansalaisen näkökulmasta hallintotapaa rahoituslaitoksissa. Kiitos parlamentille tuesta tässä aiheessa tällä saralla. Olen samaa mieltä havaintonne kanssa, herra El Kadrawi. Nyt tarvitaan sitovia toimenpiteitä palkitsemisjärjestelmissä. Rahoituslaitoksissa olen iloinen kompromissista, joka on löytynyt kolmen toimielimen kesken siitä, että direktiivi, direktiiviä tarkistetaan. CR3 tarkistusta. Se on hyvin rakennettu tasapaino ja se on voimakas poliittinen viesti myös pankkeille ja yleisemmälle mielipiteelle. Se vahvistaa myös palkitsemisjärjestelmiä ja omia, omia varoja silloin, kun pääomasta on puutetta. Se rajoittaa palkitsemiskäytänteitä, jotka ovat, kuten totesin, johtaneet liialliseen riskinottoon. Ja ne on oikeutetusti tuomittu kansalaisten parissa. Tämä on erittäin tärkeä uudistus. Se liittyy hankkeisiin, jotka ovat olleet paljolti kriisin taustalla – meidän siellä on monenlaisia palkitsemisjärjestelmiä, neuvottelukäytänteitä, ja siksi tämä teksti tulee käyttöön ei pelkästään Euroopan tasolla, niin että saadaan finanssimarkkinoiden vakausneuvosto Pittsburghissa 2009 sovittiin niin oikein 20 siitä. Ja sitten myös luodaan selkeät sitovat säännöt vaihteleville palkkioille, kuitenkin tietyllä joustolla näissä luottolaitoksissa valtiontuki on aina hyvin rajoitettua, mikä mielestäni on oikein. Ja totta kai voidaan takaisin periä palkkioita, jos suoritus ei ole se mittainen, jota oli odotettu. Nämä täytyy toteuttaa jäsenvaltioissa jo ensi vuoden tammikuusta alkaen. On erittäin tärkeää, että 2010 myönnetyt palkkiot, joita vielä on maksettu tammikuun alussa ensi vuonna, huomioidaan myös näissä uusissa määräyksissä. Me Ehdotamme myös vastaavia määräyksiä, hyvät esittelijät, hyvät edustajat, muille aloille vakuutuksissa tai sijoitusrahastoissa, niin että kuitenkin otetaan huomioon erityispiirteet kullakin alalla. Sananen yritysten hallintotavasta vielä, paitsi tämän lisäksi niin Elka Trauin mietintö osoittaa hyvin, että meidän täytyy kohentaa kaikkien yritysten hallintotapaa siis kaikkien. Ja se on erittäin tärkeää vakaamissa sääntelypuitteissa. Me olemme aloittaneet tämän työn ja vihreä kirja tulee, tuli toinen kesäkuuta, joka liittyy rahoituslaitosten perustamiseen ja se on ensimmäinen askel tähän suuntaan. Me tarkastelemme myös tilintarkastajien ja hallintoneuvostojen merkitystä, että niin, että jokainen vastuullinen on pätevä sitä vaatii myös herra Elka Drauvin mietintö. Siinä käsitellään myös eturistiriitoja, mikä rooli on riskien hallinnassa hallintoneuvostoilla, valvojilla ja tilintarkastajillakin luottolaitoksissa. Me pari kuukauden kuluessa käynnistämme kuulemismenettelyn kaikilla aloilla. Lisäksi me mietimme yritysten hallintotapaakin, muillakin aloilla kuin rahoitusmarkkinoilla, varsinkin jos ajatellaan osakkeenomistajien roolia, esimerkiksi naisten osuutta hallintoneuvostoissa eri yrityksissä. Kolmas seikka, joka liittyy omien varojen pääomien uudistamiseen, se on oma osuutensa myös riskipääoman käytössä. Totta kai pankkikäyttäytyminenkin on ollut kriisin yhtenä syynä kun ajatellaan sitä pääomavaatimusta, joka ei ollut ollenkaan riittävä, ja se edellyttää vahvistamista säännöstelystä, täyttää aukot, jotka liittyvät kaupankäyntivarastojen ja siihen liittyvään pääomaan. Hyvät naiset ja herrat, jotkut teistä pelkäävät sitä, että näitä ei noudatettaisiin, kuin vasta ensi vuoden loppuun mennessä. Olen tietoinen tästä vaarasta, mutta kun on käynyt hyvin selväksi, että Yhdysvallat ei pysty toteuttamaan uusia Baselin komitean määräyksiä, niin aion ottaa tämän esille tämän valtiovarainministerin kanssa, Jim kanssa, kun sinne menen. Ja kansallisesti olemme sopineet siitä, että tulee uusille säännöille myös päivämäärä täytäntöönpanoksi se on toukokuussa ja niin, että se toteutus 11 vuoden loppuun mennessä. Mielestäni, jos ajataan amerikkalainen ja eurooppalainen hallintotapa, se on erittäin tärkeää. Kun me neuvottelemme näistä aikarajoituksista, niin saamme varmuutta siitä, että kaikki kansalliset kumppanimmekin ja varsinkin Yhdysvallat toteuttavat sääntöjä, joita me olemme muuttaneet. Olen tietoinen siitä, että Nämä olivat joskus vaitakin neuvotteluja. Rouva puhemies, vielä kerran haluaisin esittää kiitokseni Aaden McCarthylle ja varjosittelijälle luovuudesta, tiukkuudesta ja peräänantamottuudesta. Olen iloinen, että me avustajani ja kabinettini ovat pystyneet tekemään yhtä työtä teitä näin älykkäyllä tavalla. Kiitoksia kovasti. Kiitos lämpimät kiitoksia. heten edustaja Kristensen työllisyys- ja sosiaalivaliokunnasta. Olkaa hyvä. Tack för formen. De ekonomiska incitamenter. Kiitoksia, hyvä puhemies. Taloudelliset kannustimet, bonukset ja niin edelleen. Kyllähän me ne tunnemme oikein hyvin rahoitussektorilla. Ne ovat sellaisia tekijöitä, jotka ovat edesauttaneet kriisin syntyä ja lopputulos tunnetaan juuri siitä syystä, kannattaa muokata tätä direktiiviä juuri niin kuin tarpeelliseksi katsomme. Haluaisin onnitella esittelijää tästä uudesta sopimuksesta ja tehdystä työ, työstä, kuten myöskin äm, työllisyysvaliokunta, jossa olemme, kesku, jossa olemme keskustat pitkään palkkiopolitiikasta. Meidän mielestämme on hyvä, että näissä eri kohdissa painotetaan avoimuutta, tietojen jakoa kaikille osapuolille, kaikille eri tahoille, kuten esimerkiksi viranomaisille, palkansaajille, osakkeenomistajille ja niin edelleen. Lisäksi miltei yksimielisesti äänestimme osakeoptioita vastaan. Ne ovat sellaisia kannustimia, jotka ovat aiheuttaneet sen, että on ryhdytty aivan ylimääräisen riskin ottoon. Me tunnemme tämän ongelman ja koko rahoitussektori sen tuntee. Olimme siis optiota vastaan. Sitten ryhmäpuhuvuoron äh, luettelon aloittaa herra Karas kansanpuolosta. Hyvät äh, arvoisat, hyvä komissaari, naiset ja herrat Minun täytyy todeta, että, että nyt on neuvosto antanut poliittisen tässä poissaolollaan ei, signaloi sitä, että eivät oikein ole ymmärtäneet, mistä kuin kavasta asiasta on kysymys. Euroopan parlamentti pyrkii pitämään eurooppa, e, eurooppalaisia arvoja ja sääntöjä arvossa. Me, me haluamme pitää riskinoton varsin, varsin matalana. Me, me puolustamme vastuuta ja me haluamme äh, olla sen puolella, että näitä pankkien optioita ja bonusjärjestelmiä ei päästä karkaamaan käsistä. Nämä, ää, äh, me olemme nyt sitten laat, laat, laatineet tälle direktiiville äh, selkeän täytäntöönpanoaikataulun, niin nyt sitten komissaari Barnier on amerikkalaisten kanssa sopinut tämän näiden määräysten voimaantulosta koordinoidusti tässä selkeästi tämä ilmoitus ja velvollisuus, valvontavelvollisuus on selkeästi vahvistunut ja niin, että myöskin sitten pankin, pankkien tämä kaupankäyntivarasto ja vastaavat muut mm, omaisuus- ja vakavaraisuustiedot pitävät paikkansa ja meidän täytyy tässä korostaa tätä vakavaraisuusvaatimusten kiristämistä. Ja tässä yhteydessä täytyy panostaa, painottaa sitä, että yhdenmukainen vakavaraisuusmääräys tulisi olla Euroopassa voimassa. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattien nimissä herra Ludvigson minuutti, olkaa hyvä. Fru talman. Kiitos puhemies. Palkitsemisjärjestelmät on alue, joka on johtanut suuren retoriikkaa viime vuosina. Konkreettiset toimenpiteet ovat loistaneet poissaolollaan. Siksi on erittäin myönteistä, että nyt saadaan aikaan sääntelyä, joka on selkeää ja käytännöllisesti toteutettavissa. Nämä säännöt todennäköisesti vähentävät lyhytnäköistä ja liioiteltua riskinottoa finanssialalla. Näin riskitaso laskee ja vakaus nousee. Finanssialalla olisi pitänyt jo aikoja sitten luopua näistä valtiojärjestelmistä, jotka ovat vaarallisia, mutta koska näin ei käynyt, niin ei ole muuta tehdä kuin sitten säätää lakeja. Siksi riskialtissa yhteiskunnassa ei voida enää hyväksyä status quota varomaksia, kun ovat jo joutuneet kantamaan liian suuren vastuun tappioista, joita palkkiot ovat saaneet aikaan riskinotolla. Nyt on ratkaisevaa, että direktiivi täytäntöön pannaan hyvänä tavalla jäsenvaltioissa ja säännöstöä käytetään tehokkaasti niin, että se muuttaa nykyistä palkitsemista. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi sitten liberaalien nimissä edustaja Bowles minuutti. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Tämä on kaikkein tärkein Euroopan lainsäädännöllinen vastaus tämänhetkiseen talouskriisiin ja sen kannattaa ehdottomasti olla korkeammalla paikalla valvonta-arkkitehtuurissa. Kriisin syviä syitä on analysoitu. Ne ovat johtaneet siihen, että spekulointi on ollut miltei äh, me ei ole aiheuttanut miltä mitään kustannuksia. Ja siitä syystä tämän tyyppinen toiminta on erittäin kannatettavaa, koska se pureutuu nimenomaan kriisin ytimeen ja johtaa kasinopankkitoiminnan vähentymiseen. Tällä on ehdotettu, että suuret bonukset ja könttäsummat eläkkeeksi voidaan toisiin maksaa toisella tavalla. Monet ovat todenneet, että se ei toimisi, mutta haluan kiittää muita varjoesittelijöitä siitä, että ovat tukeneet tätä ehdotusta. Ja näin ollen tästä kaikesta tulee jo valtavirtaisajattelua muualla. Valitan sitä, että tuo verovälttelytekstin, jota ehdotin, ei ole sisältetty tähän, mutta olemme kuitenkin estäneet sellaisia tilanteita, jotka vesittäisivät tämän direktiivin. Kiitoksia kovasti. Sitten, sitten vihreiden puolesta edustaja Kanfan. Hyvä komission jäsen, iltaa. Ryhmäni on erityisen kiitollinen siitä, että tämä direktiivi nyt hyväksytään. Se liittyy palkitsemiseen. Ehkä nämä ovat kaikki kunnianhimoisia säätöjä tällä saralla ja se, että voidaan rajoittaa voimakkaasti näitä vaihtelevia palkitsemiskäytänteitä yrityksessä, jossa on myös julkisia varoja, tai että vain 70 prosenttia bonuksesta liittyvät pitkän aikavälin toimintaan, mihin mitä riskejä on otettu tai ehkä sitten on vaikea, tullut kielteisiä vaikutuksia, näin bonukset laskevat. Se on erittäin tärkeää. Näin Euroopan tasolla saadaan konkreettisesti toteutettua G20-aloitteet, mutta kun keskustelua on käyty muiden esittelijöiden kanssa ja esittelijän kanssa, niin jatkuvasti törmättiin jäsenvaltiossa pahan tahtoon, kun on valtavia, valtava ero siinä, että pidetään kauniita puheita, kapitalismin ongelmista ja moraalisuudesta ja sitten toisaalta mitkä olivat neuvottelukannat neuvostossa tai suurimmissa valtioissa, jotka jatkuvasti eivät halunneet lukuja esittää ja halusivat esittää useampia kunnianhimoisia tavoitteitamme. Komission jäsen haluaisin sanoa, että komissio on ollut enemmänkin meidän puolellamme tässä taistossa. Mielestäni se on jo saavutus sinänsä. Nyt sitten edessä on merkittävä haasteita, koska kompromisseissa aina jotain on menetetty, jotka olisivat saaneet enemmän lukumääräisesti äh, tavoitteita, mikä on tasapainoista ja perusteltua ja oikeutettua. Nyt kun saamme eurooppalaisen pankkiviranomaisen niin, että sen myötä saadaan myös konkreettisia lukuja, joita noudatettaisiin kaikissa valtioissa ja pankkeissa. Haluaisin tietää, herra komission jäsen Barnier, haluatte harjoittaa valvontaa ja painostusta, että saadaan tämä prosessi liikkeelle niin, että nyt huomenna hyväksymämme teksti ei menettäisi pohjansa äh, tulevassa prosessissa. Kiitoksia. Sitten äh, riippumattomien äh, puolesta herra Obermeier puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies puhemies. Äh, tämä kriisi äh, on osoittanut, että tällaisia vastuutonta talouspolitiikkaa ei pitäisi palkita, mutta äh, tässä se järjestelmä, jossa maksetaan vain osa bonuksista 20 tai 30 prosenttia, johtaisi kestävämpään yrityspolitiikkaan. Nyt veronmaksajat ovat jo kiristäneet tavanneet kukkaronyöreen ihan tarpeeksi. Emme ymmärrä, miksi vastuuttomat pankinjohtajat ansaitsevat palkitsemaan Tämän asia todella tar- kaipaa sääntelyä. EU e-, e-, on tehtävä enemmän tässä yhteydessä. Meidän pitäisi saada aikaiseksi yhtenäinen säännöstö, koska ne e-, johtajat ja pankkimiehet, jotka ovat vastuullisia, joutuisivat sitten ansaitsevat tietysti myöskin asianomaisen palkkion ja vaivan palkan. Meidän pitää katso, tarkastella yrityslainsäädäntöä ajatellen äh, nimenomaan tätä johdon palkkiotusta palkkoja, mutta myöskin ajatella äh, miettiä sitä, millä tavalla näitä palk- palkkiojärjestelmää voitaisiin uudistaa esimerkiksi maksamalla suurimpi osi, äh, osakkeina. Kiitoksia. Sitten muut puhujat, Nitras, puolitoista minuuttia. Pani, pani Kiitoksia, hyvä puhemies. mielestäni olemme tehneet tärkeän asian, kun olemme luoneet perustan uudelle palkkiopolitiikalle. Olemme varmistaneet sen, että on ymmärretty se, että rahoituskriisi on osittain seurausta siitä, että palkkiot olivat liioiteltuja. Olemme myös olleet samaa mieltä siitä, että meillä on tarvetta valvontaviranomaisille, siis sekä sisäisille että ulkoisille, ja sille, että näillä viranomaisilla on tärkeämpi rooli. Olemme myös sopineet yhteisistä periaatteista. Olemme sopineet siitä, että liike-elämässä täytyy olla riippumaton valvontaviranomainen. Lisäksi, aivan kuten aiemmat puhujat ovat todenneet, näiden bonusten täytyy heijastella myös pitkän aikavälin suorituskykyä. Tämän lisäksi olemme vielä onnistuneet sopimaan siitä, että palkkiopolitiikka ei ole ollut ainoa rahoituskriisin syy Erityisesti arvostan juuri tätä sanamuotoa, sillä vaikka jotkut halusivat todeta, että se oli seurausta ylimääräisestä palkkiojärjestelmästä, se olisi virhe. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat työstäneet tätä mietintöä. Kiitoksia, edustaja Haaglund, minuutti. Kiitos, puhemies. Olin varjosittelen tässä viimeksi mainitussa mietinnössä. Haluaisin myös kiittää aluksi esittelyä yhteistyöstä Hyvin laajan kriisin jälkeen on aivan luonnollista, että mietimme valvonta- ja palkitsemisjärjestelmää, mutta ei ole epäilystäkään siitä, että tämä on ollut poliittisesti kiintoisaa, jopa populististakin. Totta kai tarvitaan periaatteita, jotka edistävät ja luovat palkitsemisjärjestelmällä terveen perustan. Siksi voi olla, että yksissä tapauksissa on törmätty ongelmia, kuten on viime aikoina nähty mutta meidän täytyy välttää yleistyksiä, ei käsitellä sektoria kokonaisuutena. On hyvä muistaa, että ei ole yrityksen edun mukaistakaan, että kehotetaan liiallisen riskinottoon. Siksi meillä täytyy myös comply of plane periaatteita noudattaa. Se on johtanut hyvin tuloksiin ja se on hyvä periaate ja poliitikkona ei pitäisi välttää puuttumasta liikaa näihinkään asioihin. Kiitos. Dank. Kiitoksia kovasti. Herra Baltz, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Dank. Kiitoksia kovasti eh, puhemies Osmar Karas On mainitsi jo eh, kohdat tässä, yhdyn siinä. Meidän pitää myöskin sitä sekä laadullisesti että määrällisesti pyrkiä valvomaan paremmin näitä rahoituslaitoksia ja Baselin eh, varainhoitodirektiivin edelleen kehittäminen on välttämätön. Muussa, muussa, vaihe, muussa tapauksessa tämä kaikki kääntyy itseään vastaan, jos ei jos tätä saada äh, äh, ruotuun. Äh, globaali kriisi on tietysti vaatii globaalit ratkaisumallit. Me olemme tietysti sovitut yhteistyömenetelmät kansainvälisesti ja tällä tavalla pyrkineet sitten saada tasapuoliset edellytykset kaikille toimijoille. Yhdysvaltain kanssa aikaansaatu alusta sopimus herättää kyllä epäilyksiä vielä toistaiseksi. Meidän, täytyy kaikissa liitteissä ja teksteissä päästä eroon tästä sopeuttamissanasta eroon. muussa tapauksessa tästä ei vain tulevaisuudessa tämä ongelmat kasataan vain tulevaisuuteen oman pääoman valvontavelvollisuus on, on tietenkin tärkeä, vaikka me emme tiedä minkälaisia vaikutuksia sillä oikeastaan tulee olemaan. Vaikutusanalyysit ovat tarpeen ennen kuin lähdemme muuttamaan lainsäädäntöä perustavaa, perustavalla tavalla. Me kansanpuolueen niin mielestä tämä rat, ratkaisu on ainoa mahdollinen, mikä on tässä vaiheessa mahdollista. Kiitän kollega McCarthyä tästä kovasti. Sel, kiitoksia, sanoi puhemies. Sitten catch the eye-menettely tässä. Edustaja Angelili ensimmäiseksi vuorossa, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Kiitos esittelijöille erinomaisesta työstä suurjohtajien palkitsemisjärjestelmät on erittäin tärkeitä käsitellä, koska ensi kertaa maailman mittakaavassa näille muodoksille asetetaan katto. Toiseksi on kyse sääntelypaketista, joka on selkeä. Johtajille annetaan bonukset, maksetaan vain silloin, kun pankki on saanut voittoja, eikä pelkästään tulosennusteiden perusteella. Kolmanneksi, uudet toimenpiteet lopettavat sen, että rohkaistaisiin liiallisen, riski, liiallisen riskinottoa, saada lisää läpinäkyvyyttä, vastuunkantoa, myös osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokouksiin ja käyttää äänestysoikeuttaan palkkioissa. Kiitos. Herzlichen Dank. Nun spricht... Kiitos kovasti. Herra Mikolasic, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ylimääräiset palkkiojärjestelmät johtivat liiallisen riskinottoon. Se merkitsi huonoja uutisia työntekijöille, yritysjohtajille, osakenomistajille, koko taloussektorille. Ja se oli tärkeä tekijä myös finanssikriisin takana. Siitä syystä mielestäni on erittäin hyvä säännellä palkkiojärjestelmää rahoitussektorilla. yritysjohtajia hyvin usein vie eteenpäin henkilökohtainen tulos ja henkilökohtaiset palkkiot ja riskejä otetaan nimenomaan osakkeenomistajien haitaksi. Varsinkin silloin, kun ei ole kyetty toimimaan oikealla tavalla. Minun mielestäni on tärkeää, että tarvitsemme erityisen paljon avoimuutta palkkiojärjestelmissä ja meidän täytyy lisätä myös osakkeen omistajien valtaa. Nun, heitä. Kiitoksia kovasti. Herra Möltser, minuutti, olkaa hyvä. E- e- e- Itävallassa käydään äh, tällä hetkellä sitä, että äh, äh, miten 40 prosenttia näistä palkoista maksettaisiin kriisin aikana ihmiset eivät ymmärrä tällaisia valtavia palkkiomenettelyjä. Saksan lainsäädäntö on aiheuttanut lisää byrokratiaa, kun näiden palkkiojärjestelmien supistamis tarkoituksessa. Tietenkin me uusia vakuutuksia on jouduttu ottamaan nyt sitten tähän tämän asian pitämiseksi ennallaan. Esimerkiksi USA esimerkiksi tämä, bonus, tämä uusi järjestely on nostanut johtajien palkkojen kasvamiseen. Ja, ja, voi tässä, tässä henkilö, joka on vastuussa kahdesta firmasta, jotka kilpailevat keskenään, sillä tämän pitäisi myöskin pyrkiä ratkaisemaan lainsäädäntöteitse, että tehdään tilannetta synnyt. Sitten edustaja McKinnes, minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Madam President, and thank... Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen ja sitten kiitos tämä, tämä vaikea aihe, mutta jokainen kansallinen tyytyväinen sitä Euroopan parlamentti ja komission neuvosto ovat puuttuneet liiallisiin palkitsemisiin. Näistä Kelan liiallisuuksista tiesimme vain tämän kriisin ja katastrofin takia. Jos, jos tämä olisi ollut kannattavaa, niin ei tätä voida pitää ollenkaan hyväksyttävänä. Sanoisin, että avoimuus on tässä avain kaikkeen. Nyt kun tiedämme, mitä on tapahtunut, voimme toimia aivan pienimpiinkin palkkioiden osalta maanviljelijöiden palkat julkaistiin ja minun mielestäni pankkirit ovat saaneet myös julkisten varojen ansiosta voittoja, myös osakkeenomistajat ja lainanottajat. Tämä edellyttää nyt puuttumista. En ole kuitenkaan vakuuttunut, että monenkaan pankkien ajatustapa on ollenkaan muuttunut. Pelkään pahoin, että kun joskus tämä, tämä levähtää, ellei komissiolle todellakin tiukkoina, niin palataan samaan tyyliin. Kiitos. Seuraavaksi komissiolle. Komissaari Barnier, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Olen kovin liikuttunut, että vielä kärsivällisesti kuuntelette minua. Neljä tuntia olen täällä ollut täällä. Iloinen toki siitä, että voi vastata ja kuunnella teitä tässä tärkeässä aiheessa. Vielä kerran kiitokset McCarthylle ja Elga Traylle, kaikille valiokunnan jäsenille heidän panoksestaan, sitoutumisestaan ja parannuksistaan. Herra ja rouva esittelijä, te olette saaneet hyvän tekstin aikaan. Tästä on työstetty paljon tätä alaa, mutta vielä muilla aloilla täytyy palkitsemisen puuttua. Yritysten hallintotapa on käsitetty CDR nelosta ja Ensi syyskuussa tulee lisäsääntelyä. Kollegio on hyväksynyt myös muun muassa korvauksia investoinneille ja talletuksista on myös tehty päätös, kuten myös ollaan julkaisemassa valkoista kirjavakuutuksista. Te hyväksytte huomenna tekstit ja mielestäni tekstit ovat hyvät. Ne ovat parantuneet paljon prosessin aikana. Siinä on tullut paljon myönteisiä tarkistuksia valiokunnassakin. Erityisesti tämä liittyy yksityiskohtiin palkkioiden laskemiseksi ja avoimuuteen tai rajoituksiin, joita on näissä palkkioissa, jos nämä laitokset ovat saaneet palasopakista tukea. Sitten ajatellen tästä kilpailukyvystä kansainvälisesti, niin minusta kun ajatellaan vakausneuvostoa, niin periaatteet ovat hyvin avokettisia. Ne on jäsenvaltioille tarkoitettu, vaikka ne eroavatkin taloudellisesti ja sen takia on paljon eroja. Jos ajatellaan näitä yleisiä periaatteita vakausneuvostossa, niin siinä ehkä liikaa liikkumavaraa annettu jäsenmaalta. Siksi tarvittiin Euroopan unionin tasolla johdonmukaista toimintaa direktiivitekstin laatimiseksi. Me tarvitsemme selkeitä sääntöjä, joita ei voi tulkita poikkeavalla tavalla, kuten olen todennut useaan otteeseen. Olen sitä mieltä, että tällä selkeällä säännöllistä asetettaisiin millään tavalla vaaraan kilpailukykyämme. Olen sitä mieltä jopa, että kun me olemme ensimmäisiä mantereita, kun luomme tällaista jälkikevää säännöstä, niin meillä on kilpailuetua jopa siitä tulossa. Herra Confin otti esille uusien viranomaisten roolin. Niitä täytyy nyt ruveta luomaan. Mielet ne uusien viranomaisten täytyy saada todellista koordinaatiovaltaa, että voidaan johdonmukaisesti ja selkeällä tavalla täytäntöpanon määräyksiä. Lisäksi tarvitaan mahdollisuus tehdä suoraan päätöksiä, jotka kohdistuvat toimielimiin silloin, kun ei ole määräyksen noudatettu. Ja herra Kampfe, tämä koskee myös palkitsemisjärjestelmiä. Tässä on hyvä olla valppaana ja niin teemme myös komissiossa vielä uusien sääntöjen toteuttamisesta. Niitä täytyy soveltaa kaikkiin pankkeihin ja sijoitusyrityksiin. Siellä on yleiset suhteellisuusperiaatteet mukana niin, että voidaan mukauttaa näitä erityyppisiin laitoksiin, ottaen huomioon niiden koon, rakenteen, monimutkaiseen ja toiminnan luonteen. Me olemme vakuuttuneita siitä, että CDR3 tiedon ansionasta ne muuttaa merkittävästi käytänteitä, jotka ovat olleet vallalla ja liian useinkin, ja se on johtanut liialliseen riskinottoon pankeissa. Ja nyt kärsimme sen vuoksi tästä taloudellisesta kriisistä. Kaikki ne seurauksena, herra Karas, kiitos tuestanne, niin että kuten tästä on Yhdysvaltain kanssa sovittu myös erikseen, että myös vakavaraussäännöissä voidaan päästä eteenpäin. Kriisin ratkaisujärjestelmä se on kuitenkin pitkän aikavälin hanke. Herra Kristensen, te korostitte mikä merkitys on avoimuudella? Se on äärimmäisen tärkeää. Se on myös sellainen kysymys, jossa parlamentti on paljon parantanut alkuperäisiä komission esityksiä. Kiitokset siitä. Puheenjohtaja Bowles otti esille myös pääomaistamiseen. Se on tärkeää. Herra Barts, niin ikään. Totta kai pääomaistaminen on tärkeää, mutta yhtä lailla tärkeää on luoda hyvät puitteet ulkoiselle ja sisäiselle valvonnalle. Herra Baltz puhui CDR nelosesta, siitä keskustellaan pankkien kanssa. Minä kannan huolta siitä, että nämä saatetaan päätökseen, nämä vaikutusten arvioinnit ja makrotaloudelliset selvityksetkin, koska niitä tarvitaan, että voimme kalibroida hyvin toimenpiteet. Kolmosen nelosen välillä on myös Basel ja tarvitaan kalibrointia Baselin toimenpiteiden ja muiden toimenpiteiden välillä ennaltaehkäisyssä ja sitten sisäinen ja ulkoinen valvonta. Yritysten hallintotapa on myös tärkeää ja viimeisin kalibrointi, viimeinen johtopäätös, jos olen hyvin valppaana, on se, että ilman että ollaan lapsenuskoisia, täytyy miettiä, mitä Yhdysvallat tekevät yhtäällä ja mitä toisaalta me Euroopassa teemme. Meillä on kuitenkin samat tavoitteet, Tie 80 on lyöty lukkoon, meidän täytyy mennä rinnakkain eteenpäin. Ole tätä haluan valvoa. Kiitos huomiostanne. Kiitoksia herra komission jäsen. Seuraavaksi puheenvuoro uudestaan esittelijälle Rova McCarthy ensin. Olkaa hyvä. Ihan äh, lyhyesti minä olen edustaja Kinesin kanssa äh, siitä, että äh, asennemuutos ei ole ollut riittävä. Tässä viime viikkoina on muutamat pankit ovat jo poikenneet linjasta. Sen vuoksi tämä valvonta on tärkeä täytäntömän valvonta on tärkeä Sen kansallisella viranomaisella pitää olla se selkärankaa tätä panna täytäntöön. Sen vuoksi huomenna odotetaan selkeää ja vahvaa signaalia Euroopan pankeille, että me todellakin olemme tosissamme tämän uudistuksen kanssa ja että tulemme muuttamaan tämän vanhentuneen kustannuskulttuuriin vetoankin kaikkiin kollegiin, että kaikki tukevat tätä mietintöä huomenna äänestyksessä. Kiitoksia. Sitten edustaja Elkan Rui, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, minäkin puhun lyhyesti. Olen monesti kaikki samaa mieltä siitä, että pelisääntöjä tarvitaan yrityselämässä ja on tärkeää, että arvioidaan komission suositukset ja että tarkastellaan niitä tuloksia, joita niillä saadaan aikaiseksi. Tietysti näiden suositusten täytyy olla mahdollisimman sitovia. Olen myös tietoinen siitä, että kaikki eivät halua mennä yhtä pitkälle tässä asiassa, kaikki eivät ole yhtä kunnianhimoisia, mutta kaikki meidän täytyy olla yhtä mieltä siitä, että se, mistä tänään puhutaan huomenna, mikä hyväksytään, se on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, mutta se ei saa missään tapauksessa olla mikään päätepiste. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänämme Näitä sanoksia täytyy vahvistaa. Meidän täytyy myös tehdä palkkiopolitiikan ulkoinen valvonta mahdollisimman tehokkaaksi. Ja näin voidaan äh, liittää tämä riskin valvontaan. Ja olen aivan ilahtunut myös siitä, hyvä komission jäsen, että te puolatte corporate governance-asiassa tätä sääntelykehystä. Siitä pitää käydä kunnollinen keskustelu eri sidosryhmien kanssa seuraavien kuukausien välillä ja näin välitämme myös viestin siitä, että kansalaisemme viestin siitä, että saamme aikaiseksi hyvät pelisäännöt, jotka ovat yrityksen, yritysten ja talouden etujen mukaisia. Thank you very much indeed. Um... Kiitoksia kovasti näin. Äh, tämä keskustelu on päättynyt nyt äänestetään huomenna puolelta päivin. Kiitoksia kolkat, kiitoksia herra komission jäsen. Ja nyt äh, on kyselytunnin aika.